Sveitsin valtuuskunnan tervetulleeksi. He istuvat tuolla ylhäällä lehterillä. Ja minä toivotan myös presidentti Hans-Jörg Walterin sekä Hans Alterin ja muut edustajat Sveitsistä tervetulleeksi. koko joukko kollegoita eri valiokunnista tapasivat jo eilen sveitsiläiset kollegamme. He ovat keskustelleet erilaisista avainaiheista, kuten esimerkiksi EUn ja Sveitsin yhteisestä tulevaisuudesta. Olemme iloisia siitä, että voimme jatkaa tätä vuoropuhelua. Vielä kerran sydämellisesti tervetuloa, hyvät kollegat. Wir kommen nun zur Abstimmung. Ich rufe auf. Käymme äänestykseen. Äh, edustaja Grobatsikin mietintö Itämeren lohikanta